Good morning, everyone. Welcome to the Econ Huomenta valiokuntakokoukseen. Aluksi hyväksytään esityslista. Varmaan siihen ei ole mitään huomautettavaa. Eli esityslista on hyväksytty. Sitten seuraava kohta. Pöytäkirjan hyväksyminen seuraavasta kokouksesta 26. helmikuuta. Ja varmasti voimme hyväksyä pöytäkirjan. Sitten seuraavaksi esityslistalla puheenjohtajan ilmoitukset. Sitten luottoluokituslaitokset ja 16. tammikuuta äänestys niin nämä on valmisteltu 261 säännön nojalla työjärjestyksestä. Se on toimitettu englanniksi 8. huhtikuuta ja kaikki kielitoisinnot toimitettiin 10. huhtikuuta. Jos vastalauseita ei ole, niin nämä korjaukset toimitetaan parlamenttiin. Ja näistä puhutaan huhtikuun täysistunnossa ja ne katsotaan hyväksytyiksi, ellei sitten poliittiset ryhmät pyydä, tai ainakin 40 jäsentä, että näistä korjauksista äänestetään. Sitten Tupac jälkeen, kun neuvoston kanssa on tehty sopimus asetuksesta liittyen budjettivalvontaan, Gosasin mietintö, Ferreira mietintö Täysistunnossa tämä hyväksyttiin toinen maaliskuuta 2013. 12. päivä maaliskuuta, anteeksi. Ja artiklan 264 nojalla sopimuksesta EUn toiminnasta, jos neuvosto hyväksyy ensimmäisessä käsittelyssä parlamentin kannan, niin silloin tämä hyväksytään sanamuodossa, joka vastaa Euroopan parlamentin kantaa. Tekstiä on nyt viimeistelty juristilingvistien tasolla läheisessä yhteistyössä valiokunnan sihteeristön ja esittelijöiden kanssa. Nämä korjaukset säännön 216 nojalla nämä Kodakset on toimitettu jäsenille ja niistä mainitaan myöskin huhtikuun täysistunnon aluksi. Sitten kolmikanta neuvotteluista. Fiskalisneuvottelut ovat edenneet teknisesti maaliskuun aikana. Sopua ollaan saamassa aikaan lukuun ottamatta tiettyjä rahoituskehitykseen liittyviä kysymyksiä. Ja kommentteja voi vielä toimittaa 23. huhtikuuta saakka. Sitten siirrymme seuraavaan kohtaan, eli valiokunnan uudelleen kuuleminen työjärjestyksen 70 artikla. 20. maaliskuuta päästiin kompromissiin liittyen pääomavaatimuksiin ja direktiiviin Iranin puheenjohtajakaudella ja komission jäsen Barnierin kanssa. Muutamat kysymykset ovat vielä avoinna neuvotteluiden jälkeen. Tanskan, Kyproksen ja Irlannin puheenjohtajakausien kesken. Ja sopimus saatiin aikaan 20 kuukautta sen jälkeen, kun komissio teki ehdotuksensa heinäkuussa 2011. Ja Koreper vahvisti kantansa 27. maaliskuuta ja kirje on toimitettu kaikille valikunnan jäsenille, samoin konsolidoitu teksti. Ja nyt esittelijä saa puheenvuoron ja hän voi kommentoida tätä. Eli Karas, olkaa hyvä. Herzlichen kiitokset. Ei ole tarvetta käyttää lisää puheenvuoroja asiasta. Pyydän, että otamme tiedoksen tämän kirjan ja ensi viikolla käymme täysistunnossa keskustelun ja äänestämme. Kiitoksia. Ja sitten käsiäänestyksellä voisimme vahvistaa siitä, että valiokunta toimittaa tekstin täysistuntoon. Eli äänet puolesta vastaan tyhjää. Tämä teksti otetaan sitten äänestykseen huhtikuun täysistunnossa. Kiitos. Meidän täytyy nyt varmaan odottaa pari minuuttia, koska äänestykset on sovittu alkavaksi puoli kymmeneltä. Eli odottelemme hetken, että muita jäseniä tulee paikalle ja sitten voimme ryhtyä äänestämään. Kiitos. So good morning again. We move on to the next item. No niin, sitten siirrymme seuraavan kohtaan esityslistalla. Eli Sanchez Presedon mietintöluonnos, kilpailupolitiikkaa koskeva vuosikertomus. Ensin tarkistamme kortit. Eli jos laitatte kortit tähän laitteeseen ja teemme koeäänestyksen. Äänestys alkaa. Yksi ääni vielä. Äänestys päättyy. Kiitos. No niin, sitten siirrymme suoraan äänestyksiin. No niin, uusi yritys. We close the votes. Äänestys päättyy. No niin, eli toimii. No niin, sitten siirrymme äänestyksiin, eli kompromissi E. Pankaa merkille, että tämä kompromissi ei kata tarkistusta 33, josta äänestetään erikseen. Ja sitten kolme ensin äänet puolesta 3a vastaan. Tyhjää hyväksytty. Sitten toinen osa puolesta vastaan. Tämä täytyy tarkistaa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy hyväksytty. Sitten kohta neljä. Siis nyt täytyy lisätä myöskin EKRn jäsenen ääni, jolla ei ole korttia. Eli meidän täytyy äänestää uudestaan kohdan 3a toisesta osasta. EQR äänestää jälleen, eli kolme ääntä vielä puuttuu, kaksi. Äänestys päättyy. Neljätoista puolesta 15 vastaan, eli hylätty. Sitten kohta neljä. Ensimmäinen osa, äänet puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta 4a. Ensimmäinen osa äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten tarkistus 33 puolesta. Eikö? Siis nyt tarkistus 33, josta äänestetään erikseen. Äänet puolesta vastaan. Tyhjää, hylätty. Sitten tarkistus 34 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 35 äänet puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 43 äänet puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi F. Pankamerkille, että kompromissi ei kata tarkistusta 52, josta äänestetään erikseen. Eli kohta kohdat äänestys, kohta 9, äänet puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kohta 10, ensimmäinen osa puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kolmas osa puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Sitten tarkistus kompromissi F puolesta. E, anteeksi. Siis kompromissi F puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten tarkistus 50 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 52 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistetaan tämä, eli tarkistus 52. EKR äänestää vastaan, eli 16 puolesta 14 vastaan hyväksytty. Siis äänestäkö puolesta? No ei se muuta, eli 17 puolesta 14 vastaan. Tarkistus 54 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. No tarkistetaan tämä tarkistus 54. EKR äänestää puolesta. Kaksi ääntä puuttuu. Äänestys päättyy. 16 puolesta 16 vastaan, eli hylätty. Sitten kompromissi G. Kappale 12, ensimmäinen osa äänet puolesta vastaan,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 Sitten 14c ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 15a ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi H puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten kompromissi I, kohtakohdalla äänestys kohdasta 20, ensimmäinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Toinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Kompromissi I, puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Sitten kompromissi 1, IA, puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten tarkistus 89 puolesta vastaan tyhjää. No, tarkistetaan tämä. Eli tarkistus 89. Yksi ääni vielä sieltä. Äänestys päättyy. 19 puolesta 11 vastaan hyväksytty. Sitten kompromissi IB, äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 92 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 93 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 9, No, tarkistetaan tarkistus 93. Eli 14 puolesta 19 vastaan hylätty. Sitten tarkistus 94, äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi IC puolesta No 94 tarkistetaan vielä. Äänestys päättyy. 17 puolesta 13 vastaan, eli hyväksytty. Sitten kompromissi IC puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten tarkistus 104 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 105 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan tarkistus 105. Kahdeksantoista puolesta viisitoista vastaan hyväksytty. Sitten tarkistus 106 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi J. Kohta kohdalta äänestys kohdasta 24. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi J puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten Tran 22 äänet puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten Tran 31 äänet puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi K puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi L puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten em, työllisyysvalikunnan kakkonen puolesta vastaan tyhjää hylätty. Emplö 10 puolesta vastaan tyhjää hylätty. No, tarkistetaan Empl 10. Yksi ääni vielä. Äänestys päättyy. 16 puolesta 16 vastaan, eli hylätty. Sitten Emple 17 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi M puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi A puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi B puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi C puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi D puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Eli sitten äänestämme näin korjatusta tekstistä sähköisesti. Yksi ääni vielä. Äänestys päättyy 32 puolesta, yksi tyhjä ja yksi vasta-ääni. Eli teksti on hyväksytty. Onnittelut esittelijälle Antolinille. Sitten seuraava äänestys. esitys Sharon Bolsilta makrotalouden epätasapainoa koskevan menettelyn tulostaulun täydentäminen. Kohta yksi. Äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta kaksi. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten kohta 2a puolesta 2a puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta 3a. Ei kun tarkistus kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. No tarkistetaan tarkistus kaksi. 16 puolesta 16 vastaan, kaksi tyhjää ääntä, eli hylätty. Sitten alkuperäinen teksti äänet puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Kohta neljä puolesta vastaan, tyhjää, hylä, hyväksytty. Kohta viisi puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus kolme puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan tämä. Eli tarkistus kolme, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 16 puolesta 18 vastaan hylätty. Sitten or- alkuperäinen teksti äänet puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan tämä alkuperäinen teksti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy 21 puolesta 13 vastaan. Hyväksytty. Sitten tarkistus 4. Äänet puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Sitten kohta 6b puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kohta tarkistus 8 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. No, tarkistetaan. Tarkistus 8. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 18 puolesta 14 vastaan. Hyväksytty. Sitten tarkistus 5 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 6 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 7 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kohta seitsemän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Johdatosna kappale A puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Johdatosna kappale B puolesta ja vastaan tyhjää hyväksytty. Johdatosna kappale C puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Johdatosna kappale D puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten johdotosan viite yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty viite kaksi. Anteeksi. Äänestäänkö kaikista yhdessä näistä viitteistä? Sopiiko? Okei, eli kaikista yhdessä. Eli äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten teksti näin korjattuna äänestämme sähköisesti. Äänestys alkaa. Kaksi lisää ääntä puolesta. Äänestys päättyy. 21, 23 puolesta, 11 tyhjää ääntä. Eli onnittelut puheenjohtajalle. No niin, eli äänestykset päättyivät tähän. Ja siirrymme seuraavaan kohtaan esityslistalla. Kohta seitsemän. Eli käsittelemme mietintöluonnosta tiiviimmän yhteistyön toteuttaminen finanssitransaktioveron alalla. Esittelijä on Podimata ja annan puheenvuoron välittömästi Podimatalle. Thank you very much, uh, uh... Kiitos puheenjohtaja. Hyvät kollegat, tänään me keskustelemme tästä mietintöluonnoksesta. luonnoksesta joka parlamentissa on tehty. Ja tämä on, liittyy komission uudistettuun ehdotukseen tästä transaktioverosta, joka koskisi 11 maata. Aivan aluksi minä haluaisin kiittää kaikkia varjoesittelijöitä ja heidän työntekijöitään tästä erittäin hyödyllisestä yhteistyöstä. Nyt kun minä katson, kuka täällä on paikalla ja ketkä, ketkä ovat mukana tässä keskustelussa, niin minun mielestäni ei ole mitään syytä aloittaa keskustelua alusta asti uudelleen. Minä nimittäin uskon, että nämä peruselementit tähän transaktioveroon liittyen ovat sellaisia, että niistä on me olemme keskustelleet niistä keskenämme monen kertaan ja parlamentti on hyvin monen kertaan oman näkemyksensä asiasta antanut. Aivan johdannoksi haluaisin muistuttaa teitä siitä, että 11 jäsenmaata, jotka tätä nyt edistävät tykönään, niin e, näiltä mailta tuli komissiolle kirje, jossa he perustelivat kantaansa. Eli tässä, e, tässä on hyvin laaja tämä soveltamisala ja siellä myöskin kirjeessä korostettiin niitä toimia, joita tehdään kussakin maassa. Ja koska me nyt me olemme samoin tavoitteiden takana e, esittelijä myöten, niin me yritämme nyt pyrkiä siis tähän lopputulokseen. Uudessa komission ehdotuksessa on eräitä avainkohtia. Eräs näistä tärkeimmistä eh, ehdotuksista, joka on mukana, koskee tätä, tätä jakoperiaatetta sillä tavalla, että että vero kohdistuisi näihin rahoitusinstrumentteihin, jotka on, on, ovat tällaisia alueellisia. Tässä tulisi hyvin vankka verotusperuste. Meidän täytyy hyväksyä se, että tätä periaatetta pitää soveltaa hyvin laajassa yhteisymmärryksessä. Ja tässä tarvitaan hyvin tiivistä yhteistyötä ja integraatiota. Me tiedämme, että tässä nyt on sille hetki ja koskee tämä EMUn tulevaisuutta. Ja minä olen sitä mieltä, että tätä FTVtä pitäisi soveltaa eh, sillä tavalla, että me voisimme päästä eroon tällaista veronkierrosta ja meidän pitäisi myös eh, harmonisoida käyttöönotto näissä 11 maassa, jotka nyt ovat asiaa edistämässä. Mitkä sitten pääehdotuksemme ovat? Eh, komissio ei ottanut uuteen ehdotukseensa tätä omaisuus, mm, omistajaa periaatetta. Se on hyvin tärkeä mm, periaate. Me tiedämme, että tällainen FTV ei ole ilman tätä periaatetta käyttöön otettavissa komissio sanoi, että omistajuusperiaatetta ei voida ottaa peria- direktiiviin, koska jokaisella maalla on sitten omat menetelmänsä, kuinka tämä pannaan täytäntöön. Kuitenkin ne jäsenvaltiot, jotka haluavat yhdessä käyttää, soveltaa FTVtä, niin uskon, että näillä mailla on velvollisuus järjestää säännökset niin, että tämä toimii omistajaperiaate, sitä ei pidä pitää minkäänlaisena taakkana, vaan e, se on hyvin tärkeä asia, jonka myötä tätä veronkiertoa voidaan korkealla tasolla välttää. Yksi asia, mikä meille on myös tärkeä, on, on tämä liikkeelle laskija periaate. Jos tämä periaate otetaan mukaan, siis komissio on ottanut sen mukaan ja se on hyvä asia – ja sitten kuitenkin poikkeus koskee näitä johdannaisia ja se saattaa vaarantaa veron tuoton, koska tällä tavalla se, se on asia, joka vaikuttaa kaikilla rahoitusmarkkinoilla ja se luo kan, kannusteita sille, että avoimilta markkinoilta siirretään näitä transaktioita toisille markkinoille. Jos tässä nyt on laaja soveltamisala ja liikkeelle laskemisperiaate on mukana, niin meillä täytyy olla samat pelisäännöt kaikilla rahoitusmarkkinoilla. Se sitten tulee tähän residenssiperiaatteeseen. Meidän täytyisi ottaa tästä direktiivistä pois sellaiset instituutiot, jotka ovat kolmansissa, maissa. Miten me sitten pääsemme maksimaaliseen harmonisoinnin tasoon ja tehokkaaseen veron keruuseen? Minä olen sanonut ennenkin, että tätä tarvitaan, jotta vero toimisi. Ensinnäkin maiden pitäisi hyödyntää nykyisin voimassa olemassa lainsäädäntöä e, ja tietojen keruumenettelyjä niissäkin maissa, jotka eivät ole mukana. Täytyy muistuttaa siitä, että hallinnolliseen yhteistyöhön on velvoite olemassa direktiivin 2011-16 perusteella. Ja mitä tulee veroihin ja muihin maksuihin, niin meillä on 2010 direktiivi 2000, numero 10. Joka tapauksessa kolmansien maiden kanssa komission täytyisi ryhtyä keskustelemaan, jotta veronkeruu toimisi kuten pitää. Jos on sellaisia tahoja, jotka eivät ole yhteistyöhaluisia, niin silloin pitäisi tarttua näihin veronkierto, veronkierron estovälineisiin. komissio ja ESMAN, niiden pitää keskustella säännöllisesti siitä, kuinka voidaan toimia, jotta me saamme näitä yhteistyövälineitä käyttöön kuten, jotka toimivat siis Euroopan neuvostossa ja OECDssä. Ja tässä samassa hengessä me haluaisimme sanoa, että delegoidut säädökset ja myöskin toimeenpanosäädökset ovat pakollisia, ja niin, siis niiden täytyy tulla pakollisiksi. Hyvät kollegat, nämä ovat pääseikat jotka tässä mietintöluonnoksessa ovat. Ja nyt minä kiinnostuneena odotan, mitä te olette mieltä näistä ehdotuksista. Haluan tehdä erittäin tiivistä yhteistyötä kanssanne, erityisesti varjoesittelijöiden kanssa näin tärkeässä asiassa. Minä muistutan teitä siitä, että 23.4. on tarkistusten jättöaika. Kiitos. Podimata, thank you very much. Kiitoksia Podimata ja kiitoksia, että autoitte meitä tämän aikataulun suhteen. Seuraavaksi varjoesittelijät ja ensimmäisenä EPPstä Karas, olkaa hyvä. Puheenjohtaja, hyvät kollegat, aluksi haluaisin kiittää esittelijää. Me olemme hyvin toimiva joukkue monissa asioissa ja uskoakseni käsillä oleva mietintö, joka suullisesti esiteltiin ja joka on kirjallisesti edessämme, on hyvä perusta jatkoneuvotteluille, jotta päästään laajaan yksimielisyyteen Euroopan parlamentissa. Minä haluaisin tarttua neljään asiaan. Ensinnäkin täytyy tehdä selväksi vielä kerran, että Vahvistettu yhteistyö 11 jäsenvaltion kesken on vain neljänneksi paras ratkaisu. Tavoitteena täytyy olla se, että kaikki jäsenvaltiot ovat mukana ja että tämän kautta syntyy globaali vero. Meidän täytyy pitää kiinni siitä, että tavoitteenamme säilyy se, että G20-tasolla saadaan aikaan tämä vero. Kysymys on kuitenkin oikeasta suunnasta. Sananmuotoa pitäisi minun mielestäni kuitenkin tässä joka vielä vahvistaa. Ja tähän tulen tekemään ehdotuksia. Toinen kommentti liittyy finanssitransaktioveron, joka on monille ihmisille tällainen poliittiseen toimintaan liittyvä, rakenteelliseen toimintaan liittyvä toimi, eikä sunkaan rahojen hankkimistoimenpide tällä hetkellä näyttää siltä, että se olisi kuitenkin enemmän sitä ja unohtuu tämä ohjauspoliittinen elementti ja mm, sanoisin, että, että tiettyjä toimia tulisi äh, rahoit, verottaa voimakkaammin kuin pyrssi tapahtuvia toimia. Mietintöistyksessä katsotaan, että jäsenvaltioiden tulisi olla, voida olla ankarampia. Minusta itse mm, säädöksessä meidän pitäisi huolehtia siitä, että pörssin ulkopuolella tapahtuvat transaktiot olisivat korkean verotuksen kohteena, eikä kysymys olisi pelkästään tahdosta, vaan kysymys siitä, että olisi pakko toimia niin. Kolmas kommentti on se, että tulot tästä finanssitransaktioverosta tulisi ottaa EUn budjettiin omina varoina, jotta tapahtuu se, että toteutuu se, että syntyy tällaista lisäarvoa, jota me haluamme yksittäiset valtioita, jotka sanoisivat sitten tämän tulla omina varoina eu budjettiin vähentääkseen kansallisia maksuja. on Tämä olisi nollasummapeli, jossa käytännössä ei syntyisi yhtään euroa lisää. Ja tämä, en minä tiedä miten vaikeaa on jos vain 11 maata toteuttaa tämän, mutta periaatteen tulee olla selvä, että jos kysymys on omista varoista, silloin sen pitäisi olla jotakin, mikä lisää EUn budjettia, eikä korvata jäsenvaltioiden maksuja. Kun ajattelimme nyt keskustelua, käytiin rahoitusnäkymistä, silloin 1,24 äh, prosenttia on suunniteltu sopimuksessa, ja jos ajatellaan sitä, mikä sen suhde on tähän nykyisen yhteen prosenttiin, eli nämä suhteet eivät, mittasuhteet eivät ole suinkaan kunnossa. Täytyy tietysti myöskin miettiä sitten yksittäisiä poikkeuksia vielä, esimerkiksi tällaiset eh, ryhmien sisäiset eh, transaktiot. Me olemme eh, puhuneet pankkien likviditeetistä ja äänestäneet siitä, että pankkien likviditeetin vahvistamiseksi keskeinen tehtävä Basel 3 ja CA 4 toteuttaa tällaisia toimia niin, että vahvistetaan likviditeettiä veron kautta. Tässä täytyy olla johdonmukainen yhteys siis ajankohtaiseen lainsäädäntöön, joten vielä kerran toisin keskustelussa käsiteltäväksi myös sen, että tällaiset eh, ryhmien sisäiset transaktiot vedettäisiin pois, kuten joissakin maissa, kuten Italiassa ja Ranskassa jo on tilanne. Minä haluaisin painokkaasti puhua sen puolesta, että meillä olisi yhtenäinen vero. Monista jäsenvaltioista kuuluu, että ne ovat iloisia siitä, että tällainen vero syntyy koska pelivara ylöspäin on jäsenvaltioille. Tämä lohtaa lisää kilpailu, kasvavan kilpailun vääristymisen, jota minä olisin sen puolesta, että olisi yhtenäinen verotus, eli vähimmäisveroaste, koska muuten tämä vero toteutetaan eri suuruisena eri maissa ja sitä käytetään voimakkaammin tällaisena varojen hankkimistoimena. Tässä minun kommenttini. Tulen tekemään tästä viisi tarkistusta. Vielä kerran sylmiset kiitokset Anni Podimatalle tehdystä työstä. Okay. Sean Otmar, I will give... Kiitoksia. Ja sitten Allesta puheenvuoron saa Tremossa. Thank you very much, Mr. President. Kiitoksia puheenjohtaja. Onnittelut esittelijälle hyvästä työstä. Nyt käydään keskustelua finanssitransaktioverosta. Näistä on jo keskusteltu paljon. Tämä ei ole minun ryhmälle mikään helppo kysymys. Ryhmä ei ole täysin samoilla kannoilla. Meillä on erilaisia näkemyksiä ja tästä keskustelusta tulee varmaan kiinnostavaa. Minä tuen sitä ajatusta, että meidän täytyy kunnioittaa jäsenvaltioiden peri- päätöksiä ottaa käyttöön tämä vero. Sehän on hyvin liberaali kanta. 11 jäsenvaltiossa on haluttu edetä tässä asiassa ja kunnioitan sitä, mutta tukisin tätä veroa, jos huolellisesti tarkastelemme näitä yksityiskohtia, joita sitten kommentoin kohta. Ensinnäkin tuen sitä, että tulot transaktioverosta ohjataan EUn budjetin omiin varoihin. Parlamentti, Euroopan parlamentti ei ole ihan tavallinen parlamentti, jos sillä ei ole veronkanto-oikeuksia. Näin me voimme parantaa vastuullisuutta kansalaisiin nähden, jos parlamentilla on omat varat – ja meidän täytyy vastata sitten siitä, mitä varoilla tehdään. Eli tuen sitä, että varat suunnataan eu budjettiin suoraan, ja jos nyt en ole väärässä, sen jälkeen mitä Karas totesi, niin nämä varat, uudet varat, jotka lisäisivät eu budjettia transaktioveroista, ne eivät poista niitä siirtoja, joita jäsenvaltiossa tällä hetkellä suoritetaan. Henkilökohtaisesti siis katson, että näin voitaisiin lisätä EUn budjettia sen sijaan, että varat pysyisivät samalla tasolla. Eli henkilökohtaisesti, siis tämä nyt ei ole Alden kanta, olisi tämän kaltainen. Mutta sitten on tiettyjä tärkeitä kohtia, koska liberalismi kun on enemmän veroja, niin meidän täytyy varoa mahdollisia odottamattomia vaikutuksia ja vääristymiä, joita verotuksesta syntyy. Ja varmaan ryhmäni on myös tällä kannalla, että meidän täytyy välttää kielteisiä vaikutuksia eläkerahastoihin ja julkisiin velkamarkkinoihin. Rahoitusmarkkinat ovat hyvin erilaiset Joten tukisin sitä, että kohtelu on symmetristä. Ja henkilökohtaisesti en halua esimerkiksi, että julkisten velkojen markkinoista tulisi maksukyvyttömämpiä tämän veron käyttöönoton jälkeen. Ja sama koskee eläkerahastoja, jotka ovat rahoitusmarkkinoilla lähellä, joten meidän täytyy tehdä ero näiden välille. Ja esittelijän kanssa olen samaa mieltä tarkistuksesta kuusi. Esimerkiksi esittelijä on todennut, että meillä pitää olla enemmän dynamiikkaa tämän veron osalta. Rahoitusalahan pystyy innovoimaan, joten tuen tätä kantaa henkilökohtaisesti. Eli olen samaa mieltä tästä tarkistuksesta. Mutta tarkistuksen seitsemän suhteen olen huolissani. Siinä on sanottu, että jäsenvaltioissa voidaan valita korkeampi taso. Mielestäni se ei ole hyvä ajatus. Olisin lähempänä EPPn Karasin kantaa, kun hän sanoi, että olisi parempi, ettei olisi eri tasoista verotusta eri jäsenvaltioissa – Eli tätä henkilökohtaisesti tukisin, koska muistuttaisin, että tulovero alkoi yhden prosentin verona. Ja sitten sanottiin, että no, me verotamme tuloa ja se on vain yksi prosentti. Ja nyt nähdään, miten jossain jäsenvaltiossa tulovero saattaa olla 40, 50, 60 prosenttia. Eli liberaalina, kun katsotaan nyt, että heti alusta pitäen sanotaan, että jäsenvaltiot voivat nostaa näitä veroja, Eli olen hiukan huolissani tästä tarkistuksesta seitsemän. Ja sitten on teknisiä yksityiskohtia, kuten tarkistuksessa 16. Ne täytyy nyt katsoa hyvin tarkkaan ja selvittää nämä asiat, mutta kiitoksia tästä tehdystä työstä ja sitten ryhdymme laatimaan tarkistuksia. Kiitos. Kiitos Ramon. Ja sitten vihreistä puheenvuoron saa Beset. Oui, merci, monsieur le, le président. Euh, J'appartiens Kiitos puheenjohtaja. Minä kuulun sellaiseen poliittiseen perheeseen, joka 20-25 vuotta on ajanut tämän tyyppisen veron käyttöönottoa noin kansainvälisesti koko maailmassa. Eli olen hyvin tyytyväinen. Me olemme hyvin tyytyväisiä nyt, että tämä ensimmäinen askel on otettu oikeaan suuntaan. Eikä ole kysymys enää pelkistä, mm, pelkistä julkilausumista, joiden uskottavuus on heikko. Parlamentin täytyy nyt antaa oma vastauksensa. Meidän täytyy reagoida hyvin myönteisesti tähän komission ehdotukseen ja myöskin esittelijän näkemykseen. Ja meidän täytyy myöskin suhtautua innostuneesti tähän veromuotoon. Se on poliittinen tärkeys tässä mm, hankalassa kriisitilanteessa, joka nyt vallitsee Euroopassa, on, on hyvin tärkeä. On kysymyksessä signaali, joka on erilainen ja tällainen signaali lähetetään nyt Eurooppaan, joka on yhä enemmän ja enemmän epäileväinen Euroopan suhteen. Tässä nyt on mahdollisuus saada lisää varoja kun jatkuvasti puhutaan vain tästä kurinpidosta ja, ja, ja tilanne vaikenee. On hyvin tärkeää, että Euroopalle tulee nyt keinoja reagoida, eikä vain jäädä pelkästään kärsimään tilanteesta. Tällä verolla Eurooppa osoittaa sen, että se pystyy menemään eteenpäin, eikä aina tarvita näissä asioissa yksimielisyyttä koska tämä transaktiovero osoittaa sen nyt. Onhan tässä tietenkin tehtävää vielä finanssimaailmassa. Täällä on ikään kuin tällainen salainen aarre, jota voitaisiin hyödyllisesti, hyödyllisesti käyttää näihin investointeihin, kun, kun talous muuttuu nimenomaan ekologisella energiasektorilla. Eli tällä tavalla voitaisiin tätä käyttää tätä veroa. Se on ensimmäinen askel omiin varoihin, omien varojen suuntaan. Ja tässä on nyt aivan toisenlainen ajatustapa kuin mikä on aikaisemmin ollut, koska mehän varathan ovat tulleet, tulleet yksin omaan jäsenvaltioilla valtiota. Ja tällä tavalla tällä verolla saadaan sitten, sitten lisää varoja käyttöön. Me olemme esittelijä Podimatan kanssa aivan samoilla linjoilla. Me tuemme hänen tarkistuksiaan ja erityisesti kaikkia niitä, joissa parannetaan tämän veron keräämisen helppoutta. Tämän veron pitäisi kattaa mahdollisimmin laajasti kaikki rahoitusvälineet. Meillä on kuitenkin kestohuoli olemassa, se liittyy näihin tarkistuksiin – nähden. Meillä on sellainen huoli, että tämän verotuksen käyttö, sen pitäisi olla nimenomaan eh, sellainen, mihin, mihin se luotiinkin, eli on tarkoitus auttaa eteläisempiä maita kestävällä tavalla. On tarkoitus eh, auttaa Etelä-Euroopan maita kestämään finanssikriisin vaikutukset ja myöskin kaikkeen maailmanlaajuisesti ympäristön suojelun. Merci beaucoup, monsieur Ves, euh, Kiitoksia. Ja sitten Rousseau. Merci, monsieur le président. Kiitoksia, puheenjohtaja. Tässä asiassa, kun puhutaan tästä verosta, tässä on nyt useita kysymyksiä on unelmia ja sitten on todellisuus. No, tämä unelma, jota tuen, on se, josta Jean-Paul juuri puhui. Ja kaikki, mitä hän sanoi, oli tietysti hienoa ja hyvää ja kiinnostavaa ja motivoivaa. Mutta kun sitä läheltä tällä hetkellä katsotaan sitä tapaa, millä tämä vero on konkreettisesti suunniteltu, eli miten sitä toteutetaan, niin siellä on aika paljon yllätyksiä kun ajatellaan yleistä periaatetta, eli tällainen alhainen vero kaikille transaktioille, jotta saadaan omia varoja ja täytyy pitää huolta tasa-arvosta niin edelleen, niin olen samaa mieltä ja olen tukenut eri mietintöjä ja myöskin Podimatan mietintöä aivan varauksetta, mutta nyt sitten olen tarkastelmassa konkreettisesti lähemmin, miten tämä toteutuisi. Ja Finance Watch on auttanut minua tässä työssä. Se on kansalaisjärjestö, joka ei ole ihan samoilla kanoilla kuin minä, mutta arvostan heidän työnsä laatua ja sen rehellisyyttä. Ja kun nyt katsotaan asiaa läheltä, niin voidaan nähdä, että se, miten tämä soveltamisala on määritelty, niin joissain rahoituslaitoksissa se johtaa siihen, että rahoituslaitos maksaa veron eikä asiakas niin kuin yleensä on. Ja vero voi lähes kumota pankkien voitot. Tästä on konkreettisia esimerkkejä, jotka voin toimittaa teille. Joten tässä kysymyksessä, no tietysti täytyy tukea näitä periaatteita ja tavoitteita, jotka ovat ihan hyviä, mutta meidän täytyy nyt läheltä tarkastella näitä asioita, koska nämä lukemat, joita tulee näistä laskelmista, osoittavat, että ne ovat hyvin erilaisia kuin komission arviot. Mutta täytyy muistaa, että seurauksena on se, että meillä on riskinä se, että tuotantoa siirtyy muualle ja saatamme vaarantaa laitoksia, jotka haluavat vain toimia. Eli tässä asiassa meidän täytyy noudattaa periaatteita, joita kyllä tuen varauksetta – mutta meidän täytyy myöskin saada komissio tarkastelemaan lähempää niitä seuraamuksia, joita tietyistä säännöistä koituu, jotka saattavat olla hyvin kivuliaita ja haitallisia taloudellisesti ja myöskin tulojen osalta. Koska jos verotuksia, verotuloja häviää, niin ei silloin tästä verosta ole kovin paljon hyötyä. Eli tässä on riskinä, että joillain aloilla tietyissä tapauksissa saatetaan hävitä ja menettää verotuloja. En kuitenkaan kyseenalaista näitä periaatteita. Itse en ole mikään britti, mutta sanotaan, että piru piilee yksityiskohdissa, ja meidän täytyy nyt tappaa tämä piru, jos haluamme päästä taivaaseen. Kiitoksia. Sitten Giegold. Mm, well, first of all... Niin, ensinnäkin haluaisin todeta, että olen yhtä mieltä siitä, että piru piilee nyt yksityiskohdissa. Yksityiskohdilla on merkitystä. Ajattelen sitä, tuleeko tästä verosta menestyksekäs vai, kuten muille veroille on käynyt, se päätyy hyvin, hyvien aikomusten ja kokeilujen listalle. Tämä on tietysti suuri vaara, sillä jos tässä nyt mennään väärään suuntaan, niin ajatus kuolee. Ja koko unelmahan oli tietysti maailmanlaajuinen vero, kuten Jean-Paul sanoi, että voitaisiin rahoittaa maailmanlaajuisesti julkisia hyödykkeitä ja vähentää liikaa spekulointia maailmanlaajuisesti ja lyhytä nopeita kaupankäyntiä. Mutta jos vain nyt pieni osa valtioita ajaa tätä veroa eteenpäin, on tärkeää, että se saadaan hoidettua oikein. Ja on tärkeää pitää veropohja laajana, pyrkiä poistamaan mahdollisuuksia välttää tätä veroa. Olemme tässä oikealla linjalla, parlamentti on oikealla linjalla menneisyydessäkin lisätessään asioita komission ehdotukseen siinä, että pyritään estämään tätä, näitä välttämistä eri toimiin. Ja tämä on hyvin tärkeää, sillä jos me emme ota näitä toimia käyttöön, tulee tämä kokemus, joka saatiin Ruotsissa, jolloin vero tapetaan heti kun se otetaan käyttöön. Ja se olisi todella valtaisa virhe, sillä me tietysti haluamme viime kädessä maailmanlaajuista veroa. Ja maailmanlaajuinen vero saadaan vain, jos useampi maa liittyy tähän. Ja useampi maa liittyy tähän vain siinä tapauksessa, että tämä on menestyksekäs. Ja jos osa varoista käytetään sellaisiin tarkoituksiin, josta voidaan olla yhtä mieltä maailmanlaajuisesti. On kriittistä ajatella koko maailmaa, että voidaan neuvotella muiden maiden kanssa maailmanlaajuisesti, jotta otetaan käyttöön samankaltainen vero. Kuten tiedämme, rahoitusala on innovatiivinen, vaikka aina ei tiedäkään, ovatko innovaatiot kaikkien etujen mukaisia, mutta se todellakin on innovatiivinen. Ja siksi on hyvin tärkeää, että luodaan tällainen pysyvä komitea seuraamaan sitä, mitä veron osalta tapahtuu. Ja tämä menee siihen suuntaan myös, mitä Jean Paul mainitsi, koska yksi syy siihen, että tällainen verotetaan käyttöön, on se, että pyritään vähentämään veropohjaa. On mä niin sanoa, että me rahoitamme transaktioita ja sitten me kuitenkin sanomme, että veropohja murenee. Mutta tämä on yksi asiassa yksi tarkoitus tässä verossa, että pyritään murentamaan tätä veropohjaa, mutta emme halua sitä, että sama liiketoiminta, joka on murtunut Euroopassa sitten nousee esille muualla ja takana ovat samat toimijat. Siitä meidän on päästävä eroon. Joten me pyrimme vähentämään liiallista nopeaa kauppaa, siihen meidän pitää pyrkiä, mutta meidän pitää olemaan, pyrkiä olemaan tiukkoja kiertämisessä ja sen estämisessä. Ja kaikkihan voivat sanoa, että me ei todellakaan niin me tiedä, miten markkinat reagoivat, joten on hyvin tärkeää, että tämä ehdotus, joka nyt on neuvoteltavana, ja jota, jota käsitellään tämän tiivimmän yhteistyön menettelyn puitteissa, se on avoin järjestelmä, että se jäisi avoimeksi järjestelmäksi niin, että kun se otetaan käyttöön, se välittömästi sovelletaan niin, että se koskee kaikkia rahoitusalan innovaatioita, joita tulee syntymään ja siksi voin vain varoittaa siitä, että pyrittäisiin ottamaan käyttöön erilaisia poikkeuksia, jotka valitettavasti ovat olleet mukana myöskin parlamentin puheissa aiemmin, kuten esimerkiksi eläkerahastot, koska viime kädessä tämä johtaa vain siihen, että vähennetään tämän veron tehokkuutta. Minusta tämä vero pitää olla alhaisen tasoinen ja siellä pitää soveltaa kaikenlaisiin rahoitusalan liike, kaikenlaisiin rahoitusalan liiketoimintaan mahdollisimman pienellä määrällä poikkeuksia. Ja tässä hengessä meidän pitäisi jatkaa tätä toimintaa, olla varovaisia ja tehdä kaikki sen hyväksi, että osallistuvat jäsenvaltiot voivat olla kykeneviä sopeutumaan kaikkiin uusiin mahdollisuuksilla pyritään kiertämään tätä veroa, tai jos tulee uusia rahoitusalan innovaatioita, pyritään välttämään veronmaksua. No Kiitoksia. Jos muita puheenvuoropyyntöjä ei ole, niin annan sitten sitten vielä komissiosta Bergmanille puheenvuoron. Olkaa hyvä. Okay, thank you, Chairman, and thank you, Mrs. Podema. Kiitoksia puheenjohtaja. Komissio on tietenkin hyvin tyytyväinen tähän tilanteeseen, koska tässä nyt on komission ehdotusta hyvin täysin eh, tuettu FTV-asiassa. Ja tässä, tässä mietintö menee vähän pitemmälle kuin mitä komissio oli ehdottanut ja miten näitä tällaisia välttelyasioita voidaan vahvistaa. Ja täällä on sitten erilaisia käytäntöön, täytäntöönpanoa harmonisoitiin liittyviä ehdotuksia. Täällä on myös tietenkin poliittisia näkökantoja, jotka menevät pitemmälle kuin mitä komissio on mieltä tällaisen tekstin sisällöstä. Miten tämä maksimaalinen harmonisointitaso taso te tiedätte, että epäsuoran verotuksen kentällä komissio on aina ajanut mahdollisimman pitkää harmonisointia, eh, jotta yhtenäismarkkinat toimisivat. Ja epäsuoran välillisen verotuksen eh, alalla pitää olla jonkinlainen minimitaso ja sitten pitää jättää maille mahdollisuus, jäsenmaille eh, mennä korkeammalle tasolle halutessaan mutta kun on hyvin liikkuvista veromaksajista eh, kysymys, kuten juuri johdannaisten kohdalla, niin, niin silloin tämä minimitaso voidaan joutua soveltamaan maissa. Sitten tämä verojen välttämislauseke. Tässä pitäisi löytää hyvä tasapaino. Ja kuitenkin meidän pitäisi pysyä kansainvälisten verotusmääräysten piirissä. Varmaan erinäisiä ongelmia tulee olemaan tiettyjen ehdotusten kohdalla. Nimittäin parlamentti on ehdottanut, että johdannaisten kohdalla tämä alueellistamislinkki on liian heikko. Komissiota on jo syytetty siitä, että tämä on liian ekstraterritoriaalinen ehdotus, mutta tässä kohdassa meillä nyt ei ole mielestäni ongelmaa. Me nimittäin aina seuraamme sitä, että e, miten tämä transaktio liittyy jäsenvaltioiden alueeseen. Mutta jos me nyt katsomme tätä mietintöä, niin ehkä me voisimme, voisimme katsoa tätäkin alueen ja transaktion välistä suhdetta uudelleen. Mitä sitten tulee täytäntöönpanoon ja verojen keräämiseen? Komissio on aivan samaa mieltä siitä, että me tarvitsemme harmonisointia myöskin kustannustehokkuuden saralla. Mehän puhumme tästä hyvin liikkuvista veronmaksajatahoista. Meillä täytyisi olla mahdollisimman samankaltaisia säännöksiä kussakin jäsenmaassa käytössä. Mutta kuten me olemme sanoneet jo, niin jäsenmaat voisivat päättää tästä lähestymistavasta. On tietenkin selvää, että e, jos jäsenvaltiot haluavat lisää harmonisointia, niin siis sehän saattaa olla tarpeen kustannustehokkuuden kannalta, mutta se saattaa myös, saattaa myös olla niin, että halutaan puuttua siihen, mitä kolmansissa maissa tehdään, niin ehkä olisi hyvä, jos jäsenvaltiot lähestyisivät ryhmänä tätä asiaa ja näitä infrastruktuureja. Sitten vielä viimeinen asia. Täällä on puhuttu näistä poikkeuksista, erityiskohteluista. Meidän kaikkien täytyy ymmärtää se, että mitä enemmän poikkeuksia meillä on, sitä vaikeampi tätä veroa on kustannustehokkaasti kerätä. Vaikka erät perustelut, jotka täällä on annettu poikkeuksien puolesta, niin pitää aina miettiä sitä, miten tällaiset etuoikeudet kumuloituvat. Eläkerahastot, esimerkiksi niiden kohdalla meidän täytyy tietää, että eh, tällaiset eläkerahastot saavat jo tässä vaiheessa erityiskohtelua koska nehän ovat pitkäaikaisia eh, säästöhankkeita. Ja jos tässä nyt lisää sitä poikkeustilannetta kannustettaisiin, niin mentäisiin ehkä liian pitkälle. Meidän pitäisi myöskin miettiä sitä, että verotetaanko vai ei. Ja sen lisäksi pitäisi miettiä sitä, kuinka, kuinka verotusta sovelletaan, jottei se haittaa markkinoiden toimintaa. Julkisen velan hallinnointi, siihenkin liittyy kysymys siitä, kysymys siitä, että miten näitä markkinoita voidaan verottaa sellaisella tavalla, että ne vielä toteuttavat, toteuttavat omaa rooliansa tällaisina äh, rahamarkkinoina. Jäsenvaltioiden täytyy osoittaa, että järjestelmä toimii. Mitä me tarvitsemme nyt on, me tarvitsemme hyvän mallin tälle ja meidän täytyy saada tämä veron kerääminen toimimaan. Muutkin täällä ovat toivoneet samalla tavalla kuin mekin komissiossa, että 11 maata on se, josta, mistä tämä lähtee liikkeelle. Ja jos Euroopan integraatio, kuten 50-luvulla tiedettiin, meillä oli kuusi, e, kuusi maata ja oli hiili- ja teräsmarkkinat e, kyseessä. Nyt meillä on 27 kohta 28 maata unionissa. Ja samanlainen kehitys on toivottava FTVn kohdalla. Kun aluksi 11 maata osoittaa että tämä toimii ilman, että markkinoiden toiminta häiriintyy, niin silloin tähän tulee mukaan muita maita EU-sta ensin ja sitten vielä EUn ulkopuolelta. Eli siihen suuntaan on mentävä. Kiitoksia. Kiitoksia. Ja sitten lopuksi vielä esittelijä Podimata. Thank you very much, uh, Ramon. Kiitoksia Ramon tästä viimeisestä kohdasta, jonka Berman otti esille, mutta myöskin edelliset puhujat ja varjoesittelijät. On selvää, että yksi strategisista tavoitteistamme, kun ajatellaan tätä auktorisaatiota tämän veron osalta 11 jäsenvaltiossa, se on ensimmäinen vaihe, ja se tarkoittaa sitä, että me haluamme osoittaa, että tämä vero on mahdollinen ottaa käyttöön ja se voi olla tehokas. Ja sillä voidaan kannustaa muita jäsenvaltioita lähtemään mukaan. Ja tällä tavalla voidaan elvyttää sitoumustamme täällä Euroopan parlamentissa siihen, että olisi globaali transaktioverokäytössä. käytössä. Mietintöluonnoksessa on todettu ja tarkistuksissa, että transaktiovero toimii kunnolla vasta, kun sitä toteutetaan globaalisti. Tämä on täysin selvää ja tästä ollaan samaa mieltä parlamentissa. Ja jos halutaan edelleen vahvistaa tätä sitoumusta, niin ehdottomasti kannatan sitä. Sitten toinen asia, josta ollaan hyvin pitkälti samaa mieltä, ainakin varjoesittelijöiden tasolla. Ja toivottavasti tämä on asia, josta myöskin poliittiset ryhmät ovat samaa mieltä, liittyy resurssien hallinnointiin – ja siihen, miten omat varat ovat yhteydessä ehdotukseen, että parannetaan viittauksia näissä kysymyksissä. Ja sitten toiseksi meidän on varmistettava, että verotulot ovat oma, osa oma, omia varoja eivätkä tarkoita sitä, että niillä korvattaisiin osa tämänhetkisistä jäsenmaksuista, joita jäsenvaltioilta saadaan, vaan tällä tavalla voidaan lisätä eu budjettia. Henkilökohtaisesti tuen tätä ja myöskin ryhmäni. Ja toivon, että parlamentissa suurimmissa poliittisissa ryhmissä ollaan tästä asiasta samaa mieltä. Ja täytyy vielä toistaa asia, jonka myöskin Bergman otti esille. Tämä on tärkeä, tämä on poliittisesti tärkeä asia, eikä se voi vaikuttaa näiden direktiivien oikeusperustaan. Eli tällaiset viittaukset ovat poliittisesti tärkeitä, korostan sitä vielä kerran – mutta ne ovat kuitenkin osa näitä viittauksia, jotka on otettu mukaan. Sitten täsmällisempiin kommentteihin ja ehdotuksiin, joita kollegat ovat tehneet. Kantani mahdolliseen vapautukseen veron soveltamisalasta – No periaatteessa vastustan sitä ja olen selittänyt miksi. Mitä enemmän on mahdollisuuksia poikkeuksille, niin sitä enemmän on sijaa myöskin heikommalle tehokkuudelle, kun ajatellaan veron toteuttamista. Silloin on enemmän tilaa myöskin veron kierrolle ja veron välttämiselle – Eli jälleen kerran en nyt halua olla dogmaattinen, mutta periaatteessa katson, että meidän tulisi välttää poikkeuksia ja meidän täytyy olla johdonmukaisia sen suhteen, mitä 11 jäsenvaltio ainakin periaatetasolla ovat pyytäneet kirjassaan komissiolta. Ja meidän täytyy noudattaa tätä alkuperäistä ehdotusta. Eli meillä pitää olla mahdollisimman laaja soveltamisala on veron osalta. Sitten kaksi kysymystä, jotka tulivat esille. Ensinnäkin eläkerahastokysymys. Siitähän on aikaisemmin keskusteltu edellisen mietinnön kohdalla. Ja tämä on tietysti toisille huolenaihe, mutta muistuttaisin vielä kerran, että periaatteellinen kanta, josta varmasti olemme samaa mieltä, on se, että näiden varojen osalta meidän täytyy noudattaa konservatiivista investointistrategiaa. Ja olette varmaan samaa mieltä kanssani siitä, että eläkerahastot eivät saa spekuloida, joten tämä strategia on täysin yhteen sopiva – sen kanssa, mikä on eläkerahastojen tarkoitus. Eli se, että sieltä maksetaan eläkkeitä 20-30 vuoden säästöjen jälkeen. Sitten sekundääri joukkovelkakirjamarkkinat, joista Ramon on puhunut aikaisemmissa kokouksissa ja myöskin tänään, niin muistuttaisin vain että äskettäinen Lontoon tekemä tutkimus osoittaa, että transaktioveron vaikutus on 11,6 prosenttia. Ja tutkimuksessa on katsottu, että kaikki transaktiot johtaisivat viiteen verotettavaan tapahtumaan, mutta komission ehdotuksessa on annettu poikkeus silloin, kun rahoituslaitos toimii toisen instituution puolesta. Ja myöskin komission vaikutusten arvioinnin mukaan, siis muistuttaisin vain, että veron vaikutus hallintomaksuihin on 2,5 miljardia euroa ja tulot sitten 6,5 miljardia euroa. Ja se on tietysti myönteinen tulos jäsenvaltioiden budjeteille – mutta meidän täytyy vielä edelleen keskustella ja tarkastella näitä kysymyksiä. Sitten jotkut tekivät ehdotuksen että korvataan nämä minimitasot, jotka ovat mukana komission ehdotuksessa yhdenmukaisella tasolla – No mielestäni tässäkin meidän tulisi pitää kiinni minimitasoista, niin kuin komissio tällä hetkellä on ehdottanut. Ensinnäkin, koska markkinat väistämättä reagoivat tilanteeseen eri tavalla. Ja jotkut puhuivat myöskin siitä, että me emme oikeastaan tiedä, millä tavalla – markkinat tulevat reagoimaan. Eli jos noudatamme tämänhetkistä ehdotusta, eli että meillä on minimitasot, erilaiset tasot eri markkinoilla, niin se on paras tapa edetä. Ja sitten, jos ehdotuksemme saa tukea. Esimerkiksi, että luodaan tällainen transaktioveroryhmä, joka säännöllisesti tarkkailee sitä, miten asiat edistyvät. Niin sillä voisi olla valtuudet arvioida onko tämä joustavuus jäsenvaltioissa muuttaa näitä tasoja ylemmäksi? Onko se paras tapa edetä vai pitäisikö meidän edetä sitten toiseen vaiheeseen, kun ensimmäistä kertaa sitten tarkastellaan transaktioverodirektiiviä, niin pitäisikö sitten olla yhdenmukaiset verotasot? Toivottavasti en nyt unohtanut mitään tärkeää. Ja kiittäisin vielä kerran teitä kommenteista ja ehdotuksista. Ja meillä on ollut hyvää yhteistyötä varjoesittelijöiden kanssa. Ja odottelen sitten tämän hedelmäisen yhteistyön jatkamista. Kiitos. Podimata, I... Kiitoksia Podimata. Muistuttaisin, että on jättämisellä on 23. huhtikuuta ja tarkistuksia käsitellään sitten 27. toukokuuta, valiokunta-äänestys 28. toukokuuta ja äänestys täysistunnossa sitten järjestetään varmaan heinäkuussa. Eli sitten siirrymme seuraavaan kohtaan esityslistalla tarkistusten käsittely Galbeltsin mietinnöstä verotusta käsittelevä vuotuinen kertomus, kuinka vapauttaa EUn talouskasvupotentiaali. Eli annan puheenvuoron heti Galpeltsille. Kiitos puheenjohtaja, hyvät kollegat. Ensinnäkin sallinette, että kiitän monista tarkistuksista, joita olemme saaneet tähän mietintöön. Näitä oli noin 140. Ja missä on erinäisiä aiheita, yhteisöverotus, veronkierto ja veropetokset. Näihin enimmäkseen liittyvät nämä tarkistukset, joita on tehty. On ollut huomattavaa työtä siinä, että on pyritty tekemään sitä yhdenmukaista ennen pääsiäistä. Onnistui määritellä mahdolliset kompromissit ja varjoesittelijät ovat jo antaneetkin näihin vastauksia ja kommentteja, ja haluan myös kiittää näistä vastauksista. Minun työtäni johdatti se, että verotusta EU-ssa nyt vakaa, vaikean taloudellisen ja rahapoliittisen tilanteen vuoksi on edistettävä niin, että se edistää talouden kasvua. Haluaisin korostaa sitä ja kaikki ehdotukset menevät siihen suuntaan, että jäsenvaltioiden veropolitiikan on oltava yhteydessä EU 2020 strategiaan, on määriteltävä otettava huomioon pääsuuntana nimenomaan tämä, samoin myös työpaikkojen luominen ja talouden kasvun edistäminen. Ajatellen kuitenkin sitä, mitä voin hyväksyä, ja pyydän, että kollegat ymmärtävät tämän, että jäsenvaltioiden talous politiikat ovat hyvin erilaisia. Ei pelkästään ajatella vastauksia, joita on annettu kriisiin, vaan myös siinä mielessä, että ne ovat perustavanlaatuisesti hyvin erilaisia ajatellen taloudellista tilannetta ja taloudellisia edellytyksiä. Ja siksi myöskin veropolitiikat ovat sellaisia, että ne ovat maasta toiseen hyvin erilaisia sekä lyhyellä, keskipitkällä että pitkällä tähtäyksellä. Tähän esitykseen olen ottanut mukaan myöskin veron maksun moraalin eh, edistämistä myöskin sitä, että lait, instituutioiden tulee olla transparentteja ja myöskin ottaa huomioon sen, että Euroopan ohjelmat, kuten Fiskalis ja Customs-ohjelmat, niin niitä täytyy myöskin asianmukaisesti ottaa huomioon. Haluan myöskin ottaa esille sen, että yhteisöverojen osalta eh, tässä yhteydessä täytyy luoda kimmokkeita pienille ja keskisuurille yrityksille, samoin kuin myöskin itsenäisille ammatinharjoittajille veropolitiikan alueella. Ja otan esille myöskin sen, että ajatellen niitä intressejä, joita tähän liittyy, kaikkien tuotteiden osalta ehdottaisin yhtenäistä tasoa, sen käyttöönottoa, sillä jos me otamme tästä erikseen eri alueita, kuten esimerkiksi kulttuurin silloin se tulee koskettamaan kaikkia tällainen arvonlisäveron alentaminen. Tämä malli on nähtävissä monissa valtioista ja pitkällä tähtäyksellä kuitenkaan kuluttajat eivät tule huomaamaan, koska se tulee kulumaan pois ja tämä koko ALVn alennus tulee, kato, alennus tulee katoamaan. Kulttuuri ei ole kuitenkaan kaikkien toive, joten olisi turha alentaa sen osalta ALVn tasoa ja tällä saataisiin aika vain hyvin lyhyellä tähtäyksellä mitään myönteisiä tuloksia. Tämä ei suinkaan ole mitenkään hyödyllinen toimi, vaan viime kädessä tämä vaikutus katoaisi. Minun mielipiteeni on siis tämä, ja olen kuitenkin valmis kompromisseihin eh, näissä asioissa, ja ensi viikolla varjoesitöiden kokouksessa voimme puhua tästä. Suunnitelmien mukaan pidän tällaisen kokouksen 16. huhtikuuta, mutta tulen lähettämään sitä ennen viestin kollegoille. EU 2020 osalta pidän tärkeänä sitä, että luotaisiin sellaisen, sellaista verotus, veropolitiikkaa ja ajattelisimme sellaista veropolitiikkaa, joka myöskin lisäisi osallistumista työmarkkinoille ja tuottavuutta. Ja siksi minusta on tärkeää ottaa esille se, että työmarkkinaosapuolten oikeuksia on kunnioitettava ja tämä on hyväksyttävä ja nämä on ottava huomioon myöskin esityksessä joita me teemme. Haluaisin vielä ottaa esille kaksi sellaista aluetta, jotka ovat hyvin tärkeitä ja myös kompromisseissa tulen tämän ottamaan esille. Ympäristön suojelun verotus ja myöskin äh, veropetosten kiertämisen kysymykset, veropetoksen välttämisen kysymykset eräällä kollegallani on samantyyppistä aihetta käsittelevä mietintö, joten haluan toistaa, eikä olisi hyväkään toistaa minun mietinnössäni asioita, joita hän on ottanut esille, joten komission äskettäin hyväksytty toimintasuunnitelma koskee kaksoisverotusta ja veroparatiisien toiminnan vähentämistä niin niissä kiinnitetään huomiota asioihin, joihin suuntaan myöskin kompromissia tulevat mennään. Toinen asia sitten tämä ympäristön suojelun ja siihen liittyvä varoitus. Tässä ei ole kysymys suinkaan siitä, olisi ottanut esille vihreitä veroja, vaan ennemminkin olisin halunnut saada aikaan veroja, jotka edistävät ympäristöystävällistä politiikkaa. Se on se, mitä minä ajattelen. Ja tämä koskee monia kysymyksiä, ja ajattelin myöskin sen taloutta, vaik- talouteen vaikuttavia vaikutuksia, jotka ovat minusta tärkeitä. Nämä ovat olleet ne päälinjat, jotka ovat olleet ne, joita olen noudattanut, kun olen laatinut noin 20 kompromissia. Ja nyt neuvottelussa varmasti me pystymme edistämään asiaa. Haluan vielä kerran kiittää eh, ryhmiä ja odotan mielenkiinnolla tietysti kollegoilta ja varjoesittelijöiltä heidän eh, kommentteja eh, työn tämänhetkisestä vaiheesta. Kiitos. Kiitoksia sitten sosialistidemokraattisesta ryhmästä Ludvigson. Tack för ordet. Kiitos. Minä haluaisin aluksi kiittää esittelijä tästä hyvin rakentavasta yhteistyöstä, jota meillä on ollut. Ensimmäiset kompromissiehdotukset ovat olleet myönteisiä ja tämä keskustelu on mennyt aivan oikeaan suuntaan. Tämä mietintö on hyvin monella tapaa tärkeä ja kaikkein tärkeimpiä asioita on tietenkin se, että tämä että kasvu ja veropolitiikka liittyvät yhteen. Se on se punainen lanka, joka tässä mietinnössä on, ja sitä pitäisi korostaa. Hyvin toimiva ja hyvin tasapainoinen verotusjärjestelmä on erittäin tärkeä, jotta saamme luotua pitkäaikaista kasvua, jota me nyt niin kovasti tarvitsemme. Ainoa suurempi kysymys tässä prosessissa liittyy tähän verokärmeeseen. Onko se mahdollisuus harmonisoida näitä kansallisia järjestelmiä? Tätä se käsitettä pitäisi selventää entisestään. Ja jos tässä nyt sitten valuuttakäärme on kopioitu, joka oli emun ensimmäinen aste, niin tämähän tarkoittaisi sitä, että tässä tulisi hyvin pitkälle menemään veroharmonisointia, missä olisi ylä- sekä alaraja. EU:ssa meillä on jo tietynlaista veroharmonisointia olemassa. Meillä on teknisiä säännöksiä ja minimitaso. Mutta se, että ryhdytään tällaisia maksimitasoja, niin eh, sellaista ajatusta en kerta kaikkiaan voi tukea. Miten me voimme avoimuutta ja tiedonvaihtoa parantaa ilman tällaista, niin se, se on mielestäni hyvä asia. Ja se olisikin tärkeä, hyvä askel, tär, tärkeä askel hyvään suuntaan. Tämä verokäärme, eh, siis tax snake, tämä määritelmä pitäisi selventää. Tämä nimittäin antaa vähän väärän tyyppisen assosiaation meille, eli se on asia, josta pitää puhua vielä enemmän. Mitä sitten muuten eh, tähän asiaan tulee, niin jatkossa pitäisi keskittyä neljään kohtaan. Ensinnäkin meidän täytyy eh, ponnistella enemmän veronkierron torjumiseksi, koska me tarvitsemme veroja, jotta me saamme kastava, pitkän kestävän kasvun syntymään. Meillä täytyy olla oikeudenmukaiset kilpailuolosuhteet, koska sillä tavalla me voimme vahvistaa myös talousmarkkinoiden toimivuutta. Toinen asia sitten sitten me voimme vahvistaa kasvua, jos me eh, poistamme veroesteitä sisämarkkinoilta. Tällä tavalla me saamme parannuksia syntymään. Yhtenäinen yhteisövero eh, voi tuoda hyvinkin suuria yksinkertaistuksia, jos se pannaan oikealla tavalla täytäntöön. Sitten strateginen yhteistyö veroviranomaisten välillä on myöskin tärkeä asia. Kolmanneksi tällaiset eh, sosiaaliset aspektit, niiden pitäisi olla enemmän mukana. Ei ole tarkoitus eh, luoda sellaisia verorakenteita, jotka vain eh, aiheuttavat kuiluja yhteisöjen sisään. Me emme voi niitä hyväksyä ja sen lisäksi on niin, että jos tällaisia kuiluja ihmisryhmien välille syntyy, niin siinä on negatiivisia seurauksia. Jos meillä kulutusverot nyt nousevat EU:ssa, niin sehän tarkoittaa sitä, että mm, myöskin taloudet kantavat yhä suuremman osan verotuotosta ja se voi olla vaarallinen tie. Sitten ympäristöverot, ne ovat hyvin tärkeitä myöskin kasvun luonnissa. Meillä on nyt kuitenkin laskusuunnassa tällaiset verot ja se onkin ongelmallista. Olisi hyvä, jos suurempi osa veroista eh, käytettäisiin, näistä ympäristöveroista käytettäisiin kestävän eh, kehityksen edistämiseen ja vihreän kehitykseen. Ensimmäinen askel pitäisi olla se, että ensin vahvistetaan energiaverotusdirektiiviä. No kaikki nämä neljä kohtaa ovat sellaisia, että niistä pitäisi löytää toimivat kompromissit tässä on hyvää se, että me voimme yhdessä nyt työstää tätä asiaa eteenpäin. Kiitos. Kiitoksia. Sitten Aldesta Tremossa. Kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin kiittää esittelijää. Ja kun katson näitä kompromisseja läpi, niin alkuperäisen mietinnön henkeä on mielestäni noudatettu, joten minulla ei ole mitään suurempia kommentteja sen suhteen. Mutta minulla on ongelmia tämän verokäärmeen suhteen. Euroopassa ei nyt tarvita sitä, että veroja harmonisoitaisiin. Jos katsotaan vaikka Yhdysvaltoja ihan vertailun vuoksi, jonkinlaisia viitteitä hyvistä käytänteistä, niin Yhdysvalloissa on myöskin rahapolitiikkaa, mutta siellä osavaltioissa on verotuksen osalta autonomiaa. Siellä voidaan lisätä, vähentää tai poistaa veroja. Ja tämä on verokilpailua, joka lisää talouden tehokkuutta. Ja sitten on paljon talouskirjallisuutta, jossa on selitetty eriytettyjä vaikutuksia, kun on sama rahapolitiikka eri alueilla käytössä, koska talousrakenteet eri valtiossa ovat erilaisia. Eli veropolitiikka Yhdysvaltojen osavaltioissa on tapa mukauttaa ja sopeuttaa vaikutuksia, lisätä tai nostaa korkotasoja liittovaltion tasolla mutta Yhdysvallat on paljon kilpailukykyisempi talous kuin Eurooppa, koska se, mikä Yhdysvalloissa on harmonisoitu, ovat työmarkkinat. EU:ssa meillä on hyvin eriytetyt työmarkkinat Pohjoismaiden ja Etelä-Euroopan maiden välillä, ja se luo taloudellisia eroja, makrotaloudellisia eroja. Katsotaan nyt vaikka työllisyystasojen eroja ja mielestäni tällä tavalla meidän tulee edetä. Ei harmonisoida veroja, vaan katsoa näitä päämarkkinoita ja työmarkkinoita ja niiden harmonisointia. Eli minä vastustan tätä strategiaa, jota jotkut jäsenet kannattavat, eli että verotusta harmonisoitaisiin. Ja sitten omat tarkistukseni. Eilen lähetin sähköpostin kaikille esittelijöille ja varjoesittelijöille ja poliittisille neuvonantajille. Ja yritin parantaa kompromissia, jonka olen allekirjoittanut. Esimerkiksi meille on tärkeää panna merkille, että näissä verotukseen liittyvissä vuosikertomuksissa joissain jäsenvaltioissa ole alueilla joissain viranomaisissa viranomaisilla on veronkanto-oikeuksia. Ja siksi komission pitäisi ottaa huomioon se, että kun tehdään näitä ehdotuksia, niin joillain Euroopan alueilla on osittaisia tai täydellisiä veronkanto-oikeuksia. Ja tämä koskee vaikka Saksaa ja Espanjaa ja 17 aluetta Espanjassa. Ja Espanjassa nämä kaksi aluetta – ovat työllisyystasoissa parempia ja ovat kilpailukykyisempiä, eli Navarra ja Baskimaa. Tämä nyt on realiteetti. Ja monilla muilla alueilla, kuten omalla alueellani Kataloniassa, on hyvä, että me laajennamme näitä, jotta voimme parantaa makrotaloudellisia tuloksia. Ja siksi esimerkiksi kompromissi 1a, joka liittyy liittyy tarkistukseen 42, niin haluaisin, että se heijastuu kompromississa, koska muuten minun täytyy vetää nimeni tästä pois. Ja sitten kompromissi kahdeksan uusi. Haluaisin nähdä tarkistukseni 77 hengen heijastuvan siitä. Arvonlisäverosta on sanottu, että kulttuuriin liittyvät tuotteet ovat perushyödykkeiksi katsottavia tuotteita, kun katsotaan tätä samaa arvonlisäverokantaa. Espanjassahan hallitus on kulttuurin, teatterin, elokuvien osalta nostanut veroja ja siitä on ollut haittaa alalle. Eli haluaisin, mikäli mahdollista, että se otettaisiin mukaan kompromissiin, koska muuten – minun täytyy vetää nimeni kompromissista pois. Kiitos. Ai niin. Ja kuten vihreiden edustaja sanoi, niin meillä pitäisi olla ihan fyysinen kokous, jossa voimme keskustella kasvatusten eikä pelkästään sähköpostitse. Kiitos. Kiitoksia, että muistutitte tästä Navarran tilanteesta. Tästä on keskusteltu välillä Hyviä järjestelmiä kyllä on, mutta meillä pitää olla myöskin hyvää hallintoa, jotta jokin alue on taloudellisesti menestyksekäs. Vihreistä nyt ei ole paikalla ketään. EKRstä ei myöskään. Guesta. Täällä on Klute, olkaa hyvä. Kävän lyhyesti. Minä olen varsinaisesti varjoesittelijä tässä asiassa enkä minä olisi sanonut mitään paperia varjoesittelijältä, mutta haluaisin kuitenkin puhua verotuksen yhdenmukaistamisesta jotakin. Kokemukset viime vuosilta kyllä osoittavat minusta, että verokilpailulla on kielteisetkin puolensa. Valtioiden tulot ovat Saksan ja osavaltioiden välillä. Meillä on hyvin samankaltaisia rakenteita, kuntien osalta myöskin, myöskin Euroopan tasolla ja vaikutukset, joita minä olen ollut havaita, ovat olleet sitä, että verot menevät alaspäin ja valtion tulot pienenevät ja että se johtaa julkisen rahoituksen kriisiin, on ainakin osaltaan vaikuttanut siihen ja tätä pitäisi pyrkiä vähentämään niin, että olisi tällainen vähimmäisharmonisointi. Ja se merkittää usein, kun ajatellaan työmarkkinoiden osalta harmonisointia, niin silloin se tapahtuu yleensä menemällä alaspäin, mutta mm, mitä, jos halutaan yhdenmukaista mukaisia toimia työmark- työmarkkinoilla, silloin pitää myöskin harjoittaa yhdenmukaistamista verotuksessa, jotta myöskin voidaan saada edistettyä ajatusta Euroopan unionista rauhan unionina. Tämä on minusta keskeinen kysymys. Nyt en Thomas Hendelin kantoja, joka on meidän varajoesitelemme, niin että hänen kantojaan en voi nyt esitellä tässä, koska niitä en tunne yksityiskohtaisesti, mutta peruskanta on kuitenkin se, että verokilpailu on viime vuosina jäsenvaltioiden kesken työntekijöiden kannalta johtanut dramaattisiin vaikutuksiin ja samoin myöskin julkinen rahoitus on kärsinyt siitä, joten edustan tässä eri kantoja ja haluaisin puolustaa ainakin tällaista vähimmäisyhdenmukaistamista verotuksen osalta. Tässä se, mitä minulla oli sanottavana. Thank you very much indeed. Kiitoksia. Eli jos muita puheenvuoropyyntöjä ei ole, niin sitten puheenvuoron saa jälleen esittelijä Galbelts. Kiitos puheenjohtaja. Haluan myös kiittää varjoesittelijöiden hyödyllisiä mielipiteitä. Luonnollisesti ensi viikolla tapaamme myös henkilökohtaisesti. Toivon, ainakin näin siis 16. huhtikuuta, on tarkoitus pitää varjoistelijoiden tapaaminen Strasburgissa. Olen iloinen siitä, että tekin olette sitä mieltä, että joka tapauksessa suunta on hyvä ja että voimme tässä mielessä määritellä yhteisen kannan. Selvästikin aihe on vaikea, kuten kävi ilmi käytetyistä puheenvuoroista. Verotuksen harmonisointi, veron kilpailun, verotuskilpailun kysymys on sellainen kysymys, joka jakaa ryhmiä. Juuri tässä syystä esitimme, että otettaisiin tällainen äh, seurantajärjestelmä, josta käytimme tällaista fantasianimitystä kuin verokäärme, joka todellakin oli äh, samankaltainen kuin se järjestelmä, joka oli käytössä ennen euron käyttöönottoa. Kysymys on älykkäästä koordinoinnista, jossa seurataan sitä, että ajatellen maita, joiden veropolitiikka on erilaista, että silloin seurataan niiden verojen korotusten ja alennusten vaikutuksia myöskin ajattelen nimenomaan sen vaikutusta EU 2020 strategiaan. Ja kohdassa 15 sitä koskevassa kompromississa tämä asia on otettu esille. Minä itse en ole mikään harmonisaation tukija, ja minusta tällä hetkellä tässä melkoisen vaikeassa, vaikeasti käsiteltävässä raha- ja talouskriisissä vero harmonisointi olisi oikea väline eh, tämän kriisin hoitamiseen. Kuitenkin olen sitä mieltä, että koordinaatio, jolla seurataan sitä, onko verokilpailu ollut vahingollista, niin se olisi minusta asianmukaista. Olen sitä mieltä, että tämä järjestelmä voisi palvella, kuten kompromissiesityksessä on todettu, hyvin syvää ja syvän ja perusteellisen analyysin jälkeen sitä, että luotaisiin EU-tasoinen järjestelmä, jota voitaisiin nimittää vaikka verokäärmeeksi, joka harmonisoinnin sijasta koordinoisi ja tukisi avoimuutta ja ottaisi huomioon verojen alennukset ja korotukset jokaisen yksittäisen järjestelmän puitteissa. Tämä olisi suunta, tästä voimme vielä yksityiskohtaisemmin keskustella myöskin painokkaasti ehdottaisin sitä, että ymmärrän ongelman siitä, että on olemassa huomattavaa epätasapainoa ja että EUn politiikka kenties ei täysin ole sellaista, että sillä käsiteltäisiin tätä epätasapainoa, mutta en kuitenkaan usko, että veropolitiikan tehtävänä olisi epätasapainon käsittely, vaan ensisijaisesti sen te, tämä oli siis ensisijainen tehtävä ja minusta veropolitiikan tavoitteena ei olisi tähän asian syventäminen. Kuten herra Tremosa esitti, että paikallistasolla veron, tapahtuva veron kerääminen ja alueellinen veron keräämisen kysymys, tämän olen pyrkinyt ratkaisemaan että sinun on kysymys monikerroksisesta hallinnoinnista, että tämä on mukana tarkistuksessa. Nyt sanoisin, että en, tästä voisimme vielä ensi viikolla keskustella, ajatellen tätä alueita koskevaa veron kantoa ja ottaa sen huomioon, katsoa miten se voidaan huomioon. Miten veron petokset, minusta oli hyvin tärkeää se, mitä herra Ludvigson sanoi, Tämä on erillinen oma aihealueensa ja uskoakseni kompromissit ovat soveliaita siihen, että tämäkin asia voidaan asianmukaisesti ottaa huomioon. Olen luonnollisesti saanut myöskin Guelta ja Vihreiltä ja ECRltä heidän havaintonsa, mutta niihin en nyt palaa tässä yhteydessä kenties myöhemmässä vaiheessa, ja koska ensi viikolla tulemme keskustelemaan asiasta. Kiitos. Indeed, Mrs. Kiitoksia. Ja lopuksi muistuttaisin, että äänestys valiokunnassa on 24. huhtikuuta ja äänestys täysistunnossa toimitetaan todennäköisesti toukokuun istuntojaksolla. Sitten seuraava kohta esityslistalla, kohdat 90, eli EYD asetuksen 659-1999 muuttaminen. Se koskee EUn perustamissopimuksen 93 artiklan soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annet, sääntöjä. Ja sitten asetu, asetus 994-98 Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 92-93 artiklan soveltamisesta tiettyihin valtion monialaisen tuen muotoihin annetun asetuksen muuttaminen. Nämä koskevat rautateiden ja maanteiden julkisista henkilöliikennepalveluista annettua asetusta. Ja ensimmäiseksi puheenvuoron saa Dorfman, joka on toisen mietinnön esittelijä. Eli Dorfman, olkaa hyvä. Ja, es geht ähm, hier um die Kysymys on tästä äh, ryhmäpoikkeusasetuksesta ja se antaa komissiolle mahdollisuuden tiettyjen ryhmien sisällä vapauttaa ilmoituksesta, joka koskee valtiollisia tukia. Komissio on 8. toukokuuta 2012 kokonaisuus on tehnyt tiedonannon, joka koskee tukilainsäädäntöä, ja sen mukaan tällainen ryhmäpoikkeus, sitä voitaisiin laajentaa niin että oli tällaisia uusia ryhmiä, joiden puitteissa komissio voi sisällä sen täsmällisen, milloin ei ole tarvetta tällaiseen ilmoitukseen. Tämä yhdeksän ryhmää, joita komissio ehdottaa, ovat seuraavat. Kysymys on valtiollisista tuista kulttuurin alueella, kulttuuriperinnön säilyttämisen osalta, valtiollisista tuista, joka koskee ympäristökatastrofien vaikutusten, vaikutusten hoitamiseen, sitten neljännen kalastusala, kun on kysymys tuesta, jotka liittyvät erityisen sääolosuhteisiin, myöskin investointituet, sitten metsän talous ja elintarvikeala ja kuudenneksi biologisten meren voimavarojen säilyttämistä ympäristö, ambarituriurheilu ja sitten myöskin vastukkaita, äh, jotka ovat etäisillä alueilla, kuten saarilla, tai sitten tuki liikennejärjestelmille ja sitten laajakaista infrastruktuuri ja seuraavan sukupolven äh, tehokkaat verkot. Niin nyt on niin, että me näillä alueilla me emme ole mukana yhteispäätösmenettelyssä, me etsimme vain lausunnon äh, neuvostolle ja neuvostolle viime kädessä näistä uusista kysymyksistä päättämään, uusista asetuksista päättämään. Minä olen mietinnössäni ehdottanut jotakin tarkistuksia ja olen pyrkinyt sillä täsmällisemmin määrittelemään näitä ryhmiä, miksi investointitukien osalta minun mielestä olisi järkevää, että olisi poikkeuksia, koska se vastaisi EU 2020 strategiaa amatööriurheilun osalta. Minusta tämä poikkeus olisi hyvin järkevä silloin, kun on kysymys urheiluseurojen tukemista, mutta ei silloin, kun on kysymys infrastruktuurihankkeiden tukemisesta ja edistämisestä. Ja myös niin laajakaistan osalta oli minusta olisi hyvä, jos olisi mahdollisuus käyttää infrastruktuuria niin, että se olisi olemassa. Wichtig ist in diesem Zusammenhang sicher, dass äh, wir garantieren werden. Tässä on varmasti tärkeää se, että takaamme sen, että kun me samaan aikaan työskentelemme uudistuksen osalta, joka liittyy julkisiin hankintoihin Euroopan, Euroopassa, että ne olisivat äh, teho, tehokkaasti ja avoimesti toimeen kaikissa jäsenvaltioissa. Monilla paikoin voitaisiin huolehtia oikeudenmukaisesta kilpailusta ja asianmukaista kilpailusta. Haluaisin myöskin todeta, että on varmastikin demokratia puute, demokratia vaje se, että parlamentti oli tässä asiassa mukana päättämässä. Niin kuin sanottu, me vain annamme tästä asiasta lausunnon. Voisi myös kuvitella, että tuet matkailun alueella voisivat myöskin olla mukana poikkeuksena tässä – ja otettaisiin tähän mukaan. Ehdottaisin myöskin, että komissio on aina kahden vuoden välein tekee esitys, joka liittyy siihen, mitä asetusta sovelletaan, tätä poikkeusasetusta. Ja sitten lopuksi on myöskin yksi tärkeä alue, nimittäin komissio esittää että poistettaisiin asetus, äh, joka koskee Stimmt, die Ausnahmen, die haben... Siinä määritellään poikkeukset, jotka liittyvät julkisessa lähiliikenteessä ja julkisessa liikenteessä. Ne poikkeukset, jo, jotka koskevat sitä, että ei tarvitse sitä ilmoitussäädöstä tuesta. Tämä minun mielestäni on äh, demokratiaongelma, koska tämän artik- asetuksen 1370 2007 osalta me olemme mukana yhteispäätösmenettelyssä. Tämä on siis se asetus, joka pyritään poistamaan. Asetus muutetaan ja tämä, nämä ei näyttäisi olevan mahdollista, paitsi pitäisi keskustella siitä, mitä järkeä on poistaa tämä asetus kollegojen kanssa liikennevalikunnasta, joidenka toimivaltaan oikeastaan kuuluu tämä lähiliikenne. Sinun mielestäni meidän pitäisi keskustella siitä, onko niin, että tämä asetus 1370-2007 pois, muutetaanko sitä? Jos komissio haluaa muuttaa sitä, se pitää toteuttaa normaalin lainsäädäntömenettelyn myötä, eli yhteispäätösmenettelyssä – ja mm, ympäristöliikennevälikunnan kollegoissa tätä sitten käsiteltäisiin, jos tällainen esitys tehdään, ja sitten katsotaan, onko järkevää poistaa siitä artikla 9. Niin, herra puheenjohtaja, tässä olivat minun kommenttini tässä mietinnöstä. Thank you very much indeed, Mr. Dorfman. On Kiitoksia, Dorfman. Sitten sosialistiryhmästä varjoesittelijä Kutas. Uh, first of all, Kiitos. Aluksi haluaisin molempia esittelijöitä onnitella tästä työstä ja kiittää. Minä olen hyvin ilo, iloisena odotan tulevaa yhteistyötä. Aivan oikein tässä on sanottu, aivan kuten Rova Pietikäinenkin sanoi, on kysymyksessä demokratiavaje se, miten sovelletaan artiklaa 109 perussopimuksessa. Valitettavasti meillä on vain neuvoa antava oikeus, meillä on oikeus tulla kuulluksi ja meidän täytyy miettiä, miten me suhtaudumme artiklan 9. Tässä on nyt kuulemisvaiheessa, mitä artiklalle tapahtuu. Mutta aluksi tästä Pietikäisen mietinnöstä minä minun mielestäni tässä nyt on otettu tärkeä askel sen suuntaan, että valtion tuki on uudistettu ja yritetään eh, tämä, tätä hallintoa myöskin tehostaa Euroopan komission puolelta. Euroopan komission ja eri maiden tilintarkastusvirastojen kanssa on hyvää yhteistyötä ja sitäkin pitää, on syytä tukea. Ja sitten tämä asetus tietenkin yleistää ja vankistaa tätä yhteistyötä. Minun mielestäni on myös hyvä, jos komissiolla on velvollisuus ottaa kaikki tieto vastaan markkinatoimijoilta, jos jäsenvaltioiden antama tieto ei ole riittävää. Tällä tavalla avoimuutta lisätään. Sitten Dortmannin mietinnöstä. Mielestäni tämäkin on hyvin tärkeä mietintö. Ja kuten hän sanoi, tämän mietinnön myötä ei eh, tietyt avut, kuten kulttuurin alalla ja luonnontuhojen korvaustuet, eräät liikenteen infrastruktuurituet olisivat tässä ilmoittamisen piirissä. Innovaatio innovaatioasioidenkin täytyy olla 2020 strategian linjan mukaisia. Minä kuitenkin haluaisin nyt teitä kannustaa siihen, että ei olla liian rajoittavia tämän suhteen, vaan että me otamme mukaan myös uusia aloitteita, jotka menevät vähän pitemmälle. Pitäisi myöskin ottaa huomioon se, että tätä prosessia olisi nopeutettava. Olisi hyvä pitää kokous ennen 28.5. neuvosto kokoontuu, koska tällä tavalla me voisimme omalla äh, toiminnallamme vaikuttaa siihen, miten neuvosto toimii. Kiitos. Kiitoksia. Seuraavaksi Pietikäinen, joka on ensimmäisen mietinnön esittelijä. Thank you and uh, so I noticed you started Kiitoksia. Te aloititte 15 minuuttia etuajassa. Ja siksi olin hiukan myöhässä, koska minun piti olla toisessa valiokunnassa, jossa olin varjoesittelijänä. Mutta nyt voimme aloittaa tämän keskustelun. Mehän tiedämme, että tämä käsiteltävänä oleva asetus pohjautuu artikloille 107 ja 108 sopimuksista, jotka määrittelevät EUn sääntöjä, valtiosääntöjä. Nämä liittyvät valtionapuihin ja niihin perusteisiin, joiden nojalla näitä apuja voidaan myöntää markkinoilla ilman, että ne vääristävät kilpailua. Ja sitten tässä on katsottu näitä menettelyihin liittyviä periaatteita – jotka liittyvät näihin komission toteuttamiin menettelyihin, joilla varmistetaan, että jäsenvaltiot noudattavat näitä asetuksia. Mehän tiedämme, että tätä menettelyihin liittyvää asetusta ei ole merkittävästi muutettu hyväksymisen jälkeen, ja nämä saattavat vaikuttaa teknisiltä kysymyksiltä, mutta tietysti kun katsotaan näitä toimeenpanokysymyksiä, niin niissähän tämä merkitys on. Eli muutokset ovat osa komission pyrkimyksiä uudistaa valtionapusääntöjä. Ja uudistuksen tavoitteena on ohjata valtion tukia niin, että niillä tuetaan 2020 tavoitteita, eli vihreyttä, innovaatiota, sosiaalista sisällyttämistä. Ja toisaalta, kun katsotaan millaisia ongelmia meillä on julkisen rahoituksen suhteen, niin meidän täytyy vahvistaa budjettia, jotta emme käyttäisi varojamme väärällä tavalla. Ja meidän pitäisi parantaa valtion avun valvonnan tehokkuutta. Ongelmana on ollut se, että menettelyt ja tulkinnat ovat hyvin erilaisia eri jäsenvaltioissa. Joissain tapauksissa komissiossa ja jäsenvaltioissa käytetään paljon aikaa pikkuasioihin, jotka eivät ole kovin tärkeitä EUn tai edes kansallisella tasolla. Ja toisaalta ei sitten ole tehokkaita välineitä, jotta voitaisiin havaita ja katsoa näitä isoja asioita, suuria ongelmia, joissa valtion avulla on todella vääristävä vaikutus. Esimerkiksi nämä varustamot ja epäterve kilpailu, joita EU:ssa on varustamoiden osalta ja laivanrakennuksessa. Eli tämä on erittäin hyväaikaista toimintaa. Eli konkreettisesti meidän pitää toimia kahdella tavalla. Ensinnäkin pitää parantaa valitusten käsittelyä. Nyt kun ei ole ollut mitään menettelymekanismia valitusten osalta, niin silloinhan kaikki periaatteessa ovat voineet puuttua näihin kysymyksiin, jotka liittyvät valtionapuihin, ja voivat tehdä niistä valituksen, ja komission pitää tarkastella niitä. Eli silloin tulee hyvin paljon pieniä asioita, huonosti perusteltuja valituksia. Jotkut ovat liittyneet liittyneet kilpailukysymyksiin. Eli on valitettu kilpailijoista ihan varmuuden varalta. Eikä meillä ole ollut riittävästi aikaa käyttää resursseja siellä, missä niitä pitäisi käyttää. Ja nyt tämä ehdotus, mitä tulee valitusten käsittelyn tehostamiseen, on se, että komissiolla olisi enemmän resursseja tutkia vakavia tapauksia. Ja jotta voidaan toimia komission ehdotuksen mukaan, eli että valitukset tulevaisuudessa pitäisi toimittaa niin, että niissä on tietty määrä pakollista tietoa. Ja silloin pitää myöskin osoittaa, että kun tekee valituksen, niin jollain tavalla on asian osainen. Eli se on yksi edellytys. Ja sitten pitää määritellä, millä tavalla valtionapua on sitten käytetty väärin. Ja itse ehdottaisin, ja olen saanut tälle paljon tukea, eli meillä voisi olla parempi tällainen nopea valitusten käsittelymenettely. Eli komission ei tarvitsisi tehdä muodollisia päätöksiä tapauksissa, kun on selvää, että valtion sään, valtionapusääntöjä ei ole rikottu. Eli sillä voitaisiin todeta, että sääntöjä ei ole rikottu, tapaus on selvä, eikä ole mitään tarkasteltavaa itse asiassa. Sitten valitusten käsittelyn tehostaminen liittyy myöskin siihen, miten sääntöjä on pantu täytäntöön kansallisella tasolla. Ehdotuksena on, että komissiolla olisi enemmän ja parempia välineitä, jotta se voisi tukea kansallisia tuomioistuimia ja niiden tulkintoja. Ja komissio voi toimittaa tietoa suoraan tuomioistuimiin kun kyse on valtion apukysymyksistä ja niiden hakemisesta. Eli komissiolla olisi oikeus toimittaa ottaa yhteyttä kansallisiin tuomioistuimiin, ja tämä on tervetullut uudistus. Sitten täytyy myöskin varmistaa, että tietoa kerätään markkinoilta luotettavalla tavalla. Tämä tuli jo esille. Ja uusi tärkeä elementti, jota on ehdotettu tähän, liittyy markkinatietovälineisiin. Eli komissiolla olisi lupa vaatia tietoa muilta kuin kyseessä olevilta jäsenvaltioilta. Ja silloinhan me voisimme toimia tehokkaammin ja nopeammin näissä suurissa kysymyksissä nimenomaan. Ja jäsenvaltiothan ehkä ovat vastahakoisia toimimaan nopeasti tai ollenkaan näiden tietojen toimittamisessa, joita tarvitaan tapausten tutkinnassa. Ja näin tutkimusta voitaisiin hoitaa paremmin ja nopeammin, paremmalla tavalla. Ja tuen myöskin sitä, että otetaan käyttöön sanktioita. mikäli toimitetut tiedot eivät ole oikeita, eikä menettelyjä ole noudatettu niin kuin pitäisi. Sitten on pari muuta kysymystä, jotka tavallaan liittyvät, mutta eivät ihan suoraan valtionapukysymyksiin. Eli miten jäsenvaltiot tulkitsevat sääntöjä? Ja erilaisia tulkintoja esimerkiksi markkinatestejä ei ole aina jäsenvaltioissa. Tämä koskee lähinnä kolmatta sektoria, eikä aina ole selvää, onko kyse markkinoista tai alasta, jolla pitää soveltaa valtionapusääntöjä. Esimerkiksi kansalaisjärjestö, joka tarjoaa apua muistihäiriöistä kärsiville tai säätiöistä, jotka tekevät jonkinlaista työtä. Ja tämän hallinnollinen taakka käydä läpi tällaisia tapauksia jäsenvaltioissa ja Toisaalta se saattaa jopa kannustaa tekemään valituksia, joita ei tarvita. Ja sitten kun on sosiaalisia ongelmia, niin voisimme rajoittaa julkisten varojen käytön kolmannen sektorin toimintojen osalta, josta on hyötyä kansalaisille. Eli ehdottaisin, että Komissio vaatii, että jäsenvaltiot selkeyttävät tilannetta ja arvioivat markkinatestein, miten valtionapusääntöjä noudatetaan jäsenvaltiossa. Eli suurissa kysymyksissä meidän pitäisi olla tiukempia ja sitten muissa kysymyksissä, kun kyse on kolmannesta sektorista ja kansalaisyhteiskunnasta ja pienemmissä kysymyksissä meidän pitäisi jättää se näiden sääntöjen ulkopuolelle. Eli näin olen päättänyt edetä ja sitten odottelen kommenttejanne tulevassa työssä. Kiitoksia. Kutas on varjoesittelijä kummankin mietinnön osalta oli ehkä hänellä on jotain kommentteja, tai ei ole. Selvä. Eli sitten Allesta puheenvuoron saa Intfeld. Kiitos. Sharon Bowles, joka on varjoesittelijä Vietikäisen mietintössä, niin hän on antanut minulle eräitä näkemyksiä, mutta tästä Dorfmanin mietinnöstä ensin, jossa olen, olen varjoestelijä. Tässä on hyvin selkeä, selkeä mietintö. Olen aikaisemminkin sanonut tämän, että että minun mielestäni ei ole hyvä, että tämän asetuksen soveltamisalaa laajennetaan. Tämä kuulostaa hyvältä, mutta meidän täytyy myöskin paljon tarkemmin katsoa sitä tapaa, joilla näitä poikkeuksia käytännössä sovelletaan. Me tiedämme, että hyvin suuria ongelmia on, koska on hyvin paljon valtion tukia, jotka eivät ole ollenkaan perusteltuja. Ja näitä asioita pitäisi miettiä ensin ennen kuin tämän asetuksen soveltamisala laajennetaan. Mitä tulee sitten näiden isojen kalojen pyydystämiseen? Minun mielestäni se on periaatteessa hyvä asia, mutta ei pitäisi myöskään unohtaa pienempiä tapauksia, koska on niin, että hyvin paljon, hyvin, monet pienet tapaukset vaikuttavat yhdessä paljonkin markkinoihin – Siinä mielessä minun mielestäni on hyvä, että, että tällä Dorfmanin ehdotuksissa on tarkkojen kriteerien asettaminen poikkeuksille. poikkeuksille. Tällä tavalla saamme lisää avoimuutta myöskin nämä tarkistukset 8 ja 9, jotka liittyvät hankintasääntöihin, että näissä pitäisi olla samanlaiset säännöt kaikille. Hyvä, että se on täällä mukana. On hyvin tärkeää muistaa se, että valtion tuki, sen pitää aina olla poikkeus ja se on jotakin väliaikaista. Ja täytyy varoa sitä, ettei se ikään kuin hiipien pääse tällaiseksi jatkuvasti käytettäväksi tueksi. Tarkistus 6, jossa ehdotetaan lisäilmoitusta eh, valtion tuesta, jos EU-rahoitusta eh, e on samassa hankkeessa. Tämä asia on sellainen, että minä en oikein ole varma, että se on hyvä, että tällaista 100 prosentin EUn valvontaa, en tiedä pitäisikö sitä ryhtyä luomaan. Sitten Pietikäisen kommentti tästä demokratia vajeesta. Niiden, senkin ajatuksen taakse varmasti valiokunnassamme löytyy hyvin paljon tukea. Sharon Bolson Dublinissa, Dublinissa tänään. Hän on siellä ECOFIN asioissa ja nyt haluaisin lukea hänen kommenttinsa asiasta. Tämän asetuksen, tämä on siis Pietikäisen mietinnöstä, asetuksen tarkoituksena on parantaa vuoden 1990 asetusta, jossa pidentään aikaa, jolla valtion tukia voidaan taka, tutkia. Tässä halutaan lisää avoimuutta. Aivan kuten esittelijä sanoo, totean, että komission ehdotus on hyvä, mutta siihen täytyy näitä tarkistuksia tehdä. Meidän täytyisi myöskin huolehtia siitä, että jos komissiolle tehdään kantelu, niin siinä pitää olla perustelut mukana – kun katson tätä mietintöluonnosta, niin huomaan, että sen sisältö on pääasiassa hyvin. Tällainen markkinatesti on kiinnostava ajatus ja siitä haluaisin kuulla vähän yksityiskohtia. Minua vähän huolestutti myöskin se, että mikä on tämä todellinen vaikutus sisämarkkinoihin, miten tämä nyt mahtuu siihen mandaattiin, joka komissiolla valtion tuissa on. Ehkä tätä voitaisiin katsoa varjoesittelijöiden kokouksessa. Sitten tarkistus kahdeksan periaate on hyvä siinä mielessä, että MEPit olisivat enemmän mukana tässä hankkeessa. Ehkä me voisimme pyytää komissiolta, että se laatisi tällaisia väliaikaa raportteja parlamentille. Sitten edelleen komission pitää paitsi julkistaa virallisella edessä nämä kantelut, mutta sen lisäksi pitäisi myöskin julkistaa samat tiedot verkkosivustolla. Kun sitten katsotaan EPPn roolia, minulla on ollut Dorfmannin raportin suhteen työtä ja TRAN valiokunnassa Siis Tranille ei tämä, tämä yhteispäätösmenettely liittyvä asia sovi, mutta tässä kuitenkin yritetään rapauttaa meidän yhteispäätösmenettelyoikeuksiamme. Meidän pitäisi mennä vielä pitemmälle tässä valio, valtion tukiasiassa ja siksi täällä on hyviä tarkistuksia, joiden myötä voidaan mahdollisesti muuttaa asioita jatkossa. On hyvä, että me voimme sitten varjoistelijoiden kokouksen jatkaa yhteistyötä. Kiitoksia. Ja sitten vihreistä puheenvuoron saa Pesetuis, joka on varjoesittelijä kummankin mietinnön osalta. Quelque, quelque Kiitoksia. Muutama lyhyt huomio. Yleisesti esittelijän tavoin, pietikäisen tavoin, katsomme, että komission esittämä asetus menee oikeaan suuntaan ja sen avulla voidaan parantaa ja järkiperäistää välineitä, joita komissiolla on käytössään. Ja näin voidaan vähentää myöskin hallinnollista taakkaa jäsenvaltioissa, kun ajatellaan valtionapukysymyksiä. Erityisesti kannatamme välineitä, jotka liittyvät tiedonvälitykseen markkinoilla ja myöskin alakohtaisiin tutkimuksiin. Toivottavasti näitä sovelletaan sitten dynaamisesti, erityisesti pankkisektorilla, joka on saanut ennennäkemättömiä valtion tukia kriisin alusta lähtien. Eli kiitämme esittelijää mietityluonnoksesta, jota me tuemme varauksetta erityisesti äänesti tarkistuksia 8, 14 ja 15, jotka liittyvät tutkimusten käynnistämiseen alakohtaisesti ja joihin liittyy myöskin Euroopan parlamentti. Sitten Dorfmannin mietintö, jota myöskin tuemme varauksetta. Me tuemme sitä, että mukaan otetaan aloitteet 2020 strategian osalta. Ne pitää ottaa mukaan, kun arvioidaan valtionapujen perusteita ja innovaation tukea. Me tuemme myöskin sitä, mitä esittelijä on todennut tiedotusvelvollisuudesta maaliikenteessä. Me tuemme myöskin hyvin paljon tarkistusta 10, jossa halutaan puuttua demokraattiseen vajeeseen asetuksen pohjalta, eli artikla 109 seutusopimuksesta. Ja toivomme, että parlamentti käyttää lauseketta, jonka mukaan neuvosto yksimielisesti parlamentin suostumuksella voi hyväksyttää lakitekstin erityismenettelyssä ilman, että sen pitäisi muuttaa perussopimuksia. Näissä kahdessa mietinnössä meidän pitää selkeästi todeta, että haluamme siirtyä tähän suuntaan ja että että haluamme komissiolta apua, jotta tässä onnistutaan. Kiitoksia. Ja Guesta puheenvuoron saa Klute, joka on myöskin kummankin mietinnön varjoesittelijä. Kiitos. Laajasti katsottuna voin olla yhtä mieltä sitä, mitä on todettu, mutta haluaisin kuitenkin aluksi sitten yhden perustavanlaatuisen kommentin. Minä olen täysin yhtä mieltä siitä, mitä kollega Intfeld sanoi, koska tällä hetkellä on niin, että periaatteessa valtiollinen tuki ei ole sallittu ja siellä, missä sitä tukea annetaan, luodaan poikkeuksia. Pitäisi olla toisenlainen järjestelmä, josta on siis selkeä erottelu, että on alueita, joissa valtiollinen tuki ei ole mikään poikkeus, vaan se olisi siis selkeästi määriteltyä. Ja minusta se olisi todellinen parempi lähestymistapa. Mutta tämä on tietysti ideologinen kysymys josta tässä nyt tänään ole täysin kysymys. Konkreettiset esitykset kummassakin mietinnössä ovat sellaisia, että pitkälti voimme niitä tukea. Dorfmanin mietinnöstä ehkä, herra Dorfman, ehkä muutama lisäpoikkeus, joita on ehdotettu. En ole täy, minulle ei täysin selvää se, ehkä tämä nyt on sitten se näkökulma, joka on hiukan erilainen kuin minä olen Saksasta, että nimenomaan varhaiskasvatuksen ja koulukasvatuksen osalta on käynnissä yksityistämisprosesseja ja tähän liittyy tukikysymyksiä. Ja kysymys kuuluukin, pitäisikö tämä ottaa mukaan vai ei tästä syystä. Tämä on kuitenkin ehkä hyvin erityinen saksalainen tapa nähdä asioita, mutta minusta olisi kuitenkin ehkä miettiä että pitäisikö nämä alueet ottaa mukaan poikkeuksiin. Sitten rouva Pietikäisen mietinnöstä voin todeta, että me tuemme sitä, mitä täällä puhutaan avoimuudesta. Minusta on myös järkevää, että komissio saa mahdollisuuden selkeästi kääntyä yksittäisten tuen saajien yritysten puoleen, jos on kysymys siitä, että, että tietoa saada riittävän nopeasti eri instituutioilta, valtiollisista instituutioilta. Tämä kuitenkin merkitsee sitä, että lisätään komission toimivaltaa se on välttämätöntä, mutta pitää kuitenkin huolehtia sitten siitä, että on olemassa asianmukainen tasapaino valvonnan puolella. Tämä pitäisi tähän lisätä. Pitää miettiä sitä, millä tavoin komissiota valvotaan. Ja minusta se olisi myöskin kysymys, jotta parlamentti voisi miettiä, että parlamentti saisi tässä tällaisen valvontatehtävän, jotta komissio ei voisi käyttää valtaa väärin, koska siellä missä valta lisääntyy, teoreettisesti on myös mahdollista se, että väärinkäyttö, vallan väärinkäyttö lisääntyy. Tämä olisi kysymys, joka liittyy siihen, että pitäisi luoda tällainen valvontasääntö. Se, mitä periaatteessa on sanottu parlamentin roolissa tässä menettelyssä, on asia, jota voin tukea. Ja haluan myöskin painokkaasti tukea sitä, mitä Rova Pietikäinen sanoi kansalaisyhteiskunnasta, ja kolmas sektorista, joka on ala, jolla minä itse työskentelin. Minusta on hyvin järkevää, että tämä ala, alue, jossa Euroopan unionin lainsäädännöllä ei ollut suurtakaan merkitystä, että se on tavallaan jäänyt eri muotojen väliin, että me tällä tavoin voisimme antaa sille lisää merkitystä, ylipäätään antaa sille merkitystä. Minusta se on erittäin äh, tervehdittävää ja tulen tukemaan sitä. Tässä olivat minun kommenttini. Kiitos tarkkaavaisuudesta. Thank you very much indeed, Mr. Klute. Kiitoksia. Sitten vielä esittelijät. Ensin Pietikäinen, jos haluatte kommentoida sitä, mitä kollegat sanoivat tästä mietinnöstä. Uh, thank all for... Kiitos teille kaikille näistä hyvistä ja rakentavista kommenteista. Minä otan ne nyt ylös ja, ja sitten me kokoonnumme esittelijöiden kanssa ja katsomme, mitä, miten työtä jatketaan. Pitkään enää will finally. Kiitoksia ja lopuksi sitten vielä Dorfman. Ja herzlichen Dank. Ja danke Kiitos. Kiitos eh, varjoesittelijöille rakentavasta eh, lähestymistavasta mietintöön näin ainakin ymmärsin, että ei ole kovinkaan paljon mielipideeroja meidän kesken. Ja kuten herra Kluute ilmoitti, tulee lisäajatuksia vielä mukaan, jotka liittyvät siihen, mitä poikkeuksia voitaisiin vielä pitää järkevinä, ja näistä varmasti voidaan vielä rakentavasti keskustella. Sitten kollega Kutashille, joka liittyy, kommentti, joka liittyy aikatauluun. Me voimme varmastikin päästä siitä yksimielisyyteen, jos parlamentin kannan kannalta on parempi, että hiukan aikaistamme asioita niin, että voimme vaikuttaa neuvoston päätökseen. Minun kannaltani tämä olisi tehtävissä ja varmasti sitä näin voitaisiin myöskin tehdä. Thank you very much indeed, Mr. Kiitoksia. Eli muistuttaisin, että määräaikatarkistuksen jättämiselle on 30. huhtikuuta. Tarkistuksia käsitellään 27. ja 28. toukokuuta ja äänestysvaliokunnassa toimitetaan 6. kesäkuuta ja äänestys täysistunnossa toimitetaan heinäkuussa. Muita asioita ei ole, joten seuraava valiokuntakokous pidetään keskiviikkona 24. huhtikuuta yhdestä puoli yhteen ja kolmesta puoli seitsemään. Ja torstaina 25. huhtikuuta yhdeksästä puoli yhteen. Eli kiitoksia kaikille ja nähdään pian.